colleagues. No niin, kollegat. Oikein hyvää huomenta kaikille ja huomenta myöskin niille, jotka eivät olleet koordinaattorin kokouksessa tai eilen täällä ja niitä, ketä en ole nähnyt täällä, niin on oikein hyvää uutta vuotta, mutta useimmat olen nähnyt kyllä jo Strasbourgissa. Ja nyt sitten siirrymme äänestyksiin. Ja sitten Romanian puheenjohtaja, valtion edustaja tulee tänne kello 11. Jotkin äänestyksistä on peruutettu, joten tässä nyt ei pitäisi mennä liian kauan. Aloitamme kohdasta 11. Euroopan solidarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen. Valmistelija on täällä, hän on Eleni Teo Karus. Eleni, haluatko sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Just to thank Christ- Haluaisin vain Kristiania ja Karisia kiittää heidän kovasta työstään. know they... Oikein hyvä, tiedän, että he tekevät kovasti työtä. Kiitoksia siitä heille. No niin, sitten pidemmittä puhetta äänestämme. Mutta ensin me testaamme, että koneet toimivat. Voisitteko siellä nyt sitten testailla? Äänestys alkaa. 18 korttia, 19 korttia, 19 on äänestänyt, äänestys päättyy. Kyllä tämä toimii oikein hyvin, joten voimme käynnistää äänestykset. Teknologia siis toimii. Tarkistus 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyvä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 27, 28 ja 100 puolesta vastaan Monika Oh, sorry. Ai, anteeksi. Eli erikseen siis kaikki nämä 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 104, puol... 104, 31 asti yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 107 äänestys alkaa. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 11.8 ääniin. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tarkistetaan 108. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 11.9 Kolmekymmentä kolme puolesta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 111 puolesta vastaan. Tarkistetaan 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17.3. Hiukan menin sekaisin tuossa käsiennostossa. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 äänin. Täällä on nyt kysymys liittyen näihin lukuihin. Tarkistamme erään asian. Pieni hetki. We're just checking that the... Tarkistamme. Can we do 40 and 41 together? Voisimme ottaa seuraavat yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 117 äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. 10.9. hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay. Um, ähm, all... Selvä. Suullinen tarkistus 119. Kaikki puolesta Tämän suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukevat. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tarkistetaan 132 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 10 äänin. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksi kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantaosan kappaleet 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Ja nyt ehdotan, että 46 aina kolmoseen asti yhtenä ryhmänä, sopiiko puolesta? 48, aha, emme voi tehdäkään näin. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Tarkistetaan kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13.8 ääniin. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä nelos, nel, 4, 51 ja 5 ja 2. Ai kaikki nämä. 51, 5, 6, 7, 1, 2, 8. Voimme äänestää näistä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty 14.7. 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 67. Ah, se on uudestaan 67 vastaan tyhjää. Tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 11.9 ääni. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12.9 ääni. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 on seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 on vedetty pois. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13.8 äänin. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhtenä ryhmänä 88, 23, 24 ja 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta vastaan Tarkistetaan 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12.9 äänin. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta. Tarkistetaan 93. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy päättyy. Hyväksytty 10 vastaan 9, kaksi tyhjää. Loppuäänestys sitten nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta yksi vastaan. Onnittelut Elenille. Kiitos oikein paljon. So who does discharge commission? Okay, colleague. Selvä, kollegat. Nyt sitten siirrymme vastuu vapauteen. Nerstiva, Onkohan täällä? Hän oli koordinaattoreiden kokouksessa kyllä paikalla. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Hän oli esittelijä. Jos ei, niin äänestämme vain. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12.8 äänin. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11.7 ääni. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12.8. 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan nelonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 11.10 äänin. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ah, siinä on tyhjäkin. 13, 2 ja 6 tyhjää.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 puolesta, yksi vasta-ääni ja neljä tyhjää. Kiitoksia Anjoisille tästä työstä. Item 13. Seuraavaksi kohta 13. Vastuuvapaus. 8.9.10.11. EKR. Esittelijä ei jälleenkään ole paikalla yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa. The vote closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Haluatteko tarkistaa kolmosen? Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty 12.9 äänin 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kutonen. Uskoisin, että se on kuitenkin hyväksytty. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sama enemmistö. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksikkö. Uskoisin kuitenkin, että tässäkin on sama enemmistö. Äänestys päättyy. 11.9. hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 18, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 11, 9 äänen. 19 puolesta vastaan Tarkistetaan 19, äänestys alkaa. Varmaankin äh, hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 10, 7, 4 tyhjää. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty koko lausunto muutetussa muodossa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty äänin 18 puolesta. Kukaan ei vastusta ja kolme tyhjää. Kiitoksia Nersille. Sitten kohta 14. GSP-asetuksen täytäntöönpano. Valmistelija Engel Haluatteko kommentoida asiaa? Äh, Tämä oli Vendalta peritty. Tässä nyt äh, ei ole juurikaan muuta tehtävänä kuin siirtyä eteenpäin äänestyksiin. Kiitos. Hyvä, kiitos. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan nelonen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 21 nolla. Jokin meni tässä nyt hieman näinkään. <laughs> Kukaan ei näyttänyt mitään. Kyllä jotain pitää sillä näyttää, muuten tässä venytetään turhaan äänestyksiä. Viisi puolesta. Vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan Tarkistetaan 14 äänestys alkaa. Ja päättyy. 11, 10 äänin hyväksytty tiukille meni. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 21. Äänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy. 11.10 ääni hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 11.10. Toinen osa puolesta. Vastaan. Vastustatteko toista osaa? Jos äänestätte tyhjää, tämä on hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 28 äänestys alkaa. The vote's closed. Ja päättyy. 11.10 äänen hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunto muutetussa muodossa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 20.0 hyväksytty. Yksi tyhjä. Kiitos Frank, kiitos Bogdan. Lähetetään Puolan viesti hänen kaupunkiinsa. Seuraavaksi kohta 15 metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus. Jan Zahradil on valmistelijana. Hän ei myöskään ole paikalla, ei ainakaan näy missään. Äänestämme vain yhdellä äänestyksellä, eikö niin? Eli Flektiin liittyvä metsälainsäädäntöön liittyvä äänestys hyväksynnästä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20 puolesta, yksi vastaan. Sitten 16. Sama aihe. Kyseessä on kuitenkin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 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 16. Äänestys alkaa. In favor. Ah. Socialists confuse me by waving hands at different times. The vote's closed. Äänestys päättyy. 20 puolesta yksi vastaan. No, Ehkä tässä nyt heräsimme ja kiinnitämme huomiota siihen, mitä teemme. Ku- 16 hyväksyttiin 17 raukkea, joten nyt äänestämme lausunnosta muutetussa muodossa. Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksimielisesti. No niin, kollegat, nyt saimme äänestykset pakettiin, koska 17. helmikuuta äänestetään näistä muista. Nyt pidämme pienen tauon, koska puheenjohtaja valtio ei pääse paikalle ennen kello 11, joten tulkaa paikalle silloin. Ja iltapäivällä tänne tulee sitten komission jäsen, joten pyydän todella tulemaan paikalle myös tuolloin. Nähdään jälleen kello 11. Okay, colleagues. No niin, kollegat, nyt siirrymme sitten kohtaan 20 esityslistallamme. Kyseessä on näkemysten vaihto Theodor Meleshkaanun kanssa. Miten tämä nyt sitten äänetään? Meleshkanu, haluan sanoa tämä nyt oikein. Hän on Romanian ulkoministeri. Romania on nyt sitten puheenjohtajavaltio, niin kuin kaikki tiedämme tämän vuoden alusta. Ja tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2007 jälkeen. Meillä oli ennen joulua valiokuntien puheenjohtajakokous ja myöskin kahdenvälisiä kokouksia oli kollegoideni kanssa, joten tässä on oltu hyvin tehokkaita. Puheenjohtajavaltio on toiminut tässä hyvinkin tehokkaasti, toivottavasti. No, tämä on normaalia lyhyempi äh, tämä jakso, koska meillä on tuo vaalitauko, mutta toivottavasti kuitenkin nyt tässä suhteemme muodostuvat myönteisiksi ja me puhumme nyt äh, yleensä humanitaarista avusta, sillä korkea edustaja on vastuussa kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Ministeri on nyt kuitenkin ulkoministeri ja hän käsittelee totta kai laaja-alaisesti näitä kysymyksiä. Ja kun olin kesällä New Yorkissa, siellä oli kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvää korkean tason kokous ja tapasin siellä myös joitakin hallituksenne jäseniä ja puhuimme siitä, että miten Romania nyt pyrkii näitä kestävän kehityksen tavoitteita edistämään, niin se oli hyvin mielenkiintoista ja hienoa, että olette nyt tänään täällä paikalla. Ja me todellakin odotamme kiinnostuksella sitä, mitä haluatte kertoa meille humanitaarista avusta. On paljon asioita. Nyt torstaina meillä on erityiskokous Jemeniin liittyen. Jemenin jatkuvaan kriisiin. Olemme keskustelleet myöskin Venezuelasta, siitä mitä siellä tapahtuu. Talous on romahtanut Venezuelassa ja tähän on sitten liittynyt kriisi. Valiokuntana me totta kai olemme seuranneet myöskin maahan liikettä maailmassa, Euroopassa, mutta myöskin monissa kehittyvissä maissa. Olemme toimineet hyvin aktiivisesti myöskin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, nimenomaan pakolaislasten koulutuksessa. Havaitsimme, että monissa pako, monilla pakolaisleireillä tai pakolaisympäristössä ihmiset eivät elä siellä vain pari vuotta, vaan useita vuosia ja lapset eivät saa koulutusta. Olemme siis pyrkineet toimimaan nimenomaan koulutuksen saralla näissä hätätilanteissa. Mutta pidämättä puhetta annan nyt ministerille puheenvuoron ja sitten otamme kysymyksiä kollegoilta. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen äh, onnellinen ja hyvin äh, otettu siitä, että minulla on mahdollisuus puhua teille tänään. Tämä valiokunta ja sen äh, lannistumaton työ jatkuvasti muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on huolehtia näinä aikoina äh, ihmisten hyvinvoinnissa. Tämän päivän maailma on täynnä valtavia haasteita. raporttiimme mukaan tänä vuonna 132 miljoonaa ihmistä 42 maasta tulee vaatimaan humanitaarista tukea. Suurimmassa osassa näistä tapauksista kyseessä äh, on, ovat konfliktit, äh, aseelliset konfliktit äh, ja ruokaturvaongelmat. Tälläkin hetkellä Jemen on esimerkki siitä, kuinka monimutkainen ja syvä tilanne voi olla nykyaikaisissa kriiseissä. Maa on repeytynyt aseellisen konfliktin myötä, julkinen infrastruktuuri on tuoutunut ja 20 miljoonaa henkilöä on aliravittua. UNICEFin dramaattisen arvion mukaan jokaisen 10, 10 minuutin välein lapsi kuolee Jemenissä. Tämä oli vain yksi esimerkki luku. Tämä tilanne on hirvittävä esimerkki siitä, kuinka massiivisia humanitaarisia kriisejä saattaa esiytyä. asioita, joihin meidän tulisi puuttua, tulevat äh, esiin jatkuvassa aseellisessa konfliktissa Syyriassa. Se on jatkunut kahdeksan vuotta, eikä ole selvää näkemystä siitä, kuinka kansalaiset voisivat arvokkaasti palata elämäänsä. Lähellä meitä Itä-Euroopassa Ukrainan kriisi on vaikuttanut yli neljään miljoonaan ihmiseen ja niin se on johtanut yli miljoonan ihmisen siirtymiseen kotiseudultaan. Ne, joihin tämä on vaikuttanut, 3,4 miljoonaa heistä, tarvitsevat eh, tällä hetkellä humanitaarista apua. Luonnonkatastrofit, eh, kuten esimerkiksi Indonesian katastrofi, ovat aiheuttaneet myöskin suurta tuhoa. Pahoittelen, että johdantopuheenvuoroni on näin tyly, mutta tällaista todellisuus on. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kohdata todellisuus. Euroopan unionia tarvitaan tämän vuoksi ja siltä odotetaan paljon. Sen odotetaan jatkavan ponnistuksia humanitaarisen avun alalla, kuten myöskin kehitysyhteistyössä. Romania puheenjohtajamaana tukee tämän lähestymistavan ydintä. Kuten epäilemättä tiedätte, Romanialla on kohesio puheenjohtajakautemme mm, ytimessä sekä sisäinen että ulkoinen kohesio. Tästä pääsen toiseen prioriteettiimme puheenjohtajuuskaudellamme, nimittäin Euroopan unionin globaalina toiminnana. Meillä on nykyisin valtava määrä haasteita ja siksi Euroopan unionilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kantaa vastuunsa. Humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyöpolitiikka ja toiminta ovat välttämättömiä, kun haluamme vahvistaa Euroopan unionin roolia globaalina toimijana ja kehittää sitä. Se, ettei kukaan jätet, ketään jätetä jälkeen on käsite, jota tarvitsemme kipeästi näinä päivinä. No, taisi olla jonkun puhelin. No, we, we don't have a beeper. Niin meillä ei ole täällä mitään hälytystä. Of the, of the committee. Ella. Arvoisat valiokunnan jäsenet, salikaa minun nyt siirtyä käsittelemään puheenjohtajuuskautemme yleisiä prioriteetteja ja ja niiden jälkeen erityistoimia. On aivan selvää, että monissa tapauksissa se tie, joka ratkaisuun johtaa, alkaa ennaltaehkäisystä. Kun muistamme tämän, Romania korostaa ensimmäistä prioriteettiaan riskien ehkäisyä, niihin valmistautumista ja niiden torjuntaa. Me tulemme keskittymään puheenjohtajuuskautemme aikana sen kehyksen katastrofiriskin vähentämistoimiin. Tämän lisäksi me haluamme rakentaa lääketieteellistä kapasiteettia kriisitoimena. Me myöskin rohkaisemme vahvaan yhteyteen humanitaarisen avun ja väestön turvatoimijoiden välillä. Tämän lisäksi kattava turvallisuuspuitteisto ja neuvoston johtopäätökset liittyen ähm, hätätilanteisiin kouluttamiseen keskittyvät siihen, että pyrimme vähentämään riskejä ja ähm, valmistumaan, valmistautumaan niiden sietämiseen. Koulutus ähm, on avain tulevaisuuteen äh, pakolaisleireillä, sillä se kohdennetaan lapsille ja nuorille. Ja nämä ovat yksi kaikkein haavoittuvaisempia ryhmiä, kun kriisi puhkeaa, sillä he usein joutuvat sen seurauksena elämään tilanteissa, jotka vaikuttavat kielteisellä tavalla heidän koulunkäyntinsä. Meidän pitäisi välttää riski menettää kokonainen sukupolvi. Aikainen äh, varautuminen ja valmistautuminen on ensiarvoisen tärkeää, kun me haluamme kestää kriisejä ja luonnonkatastrofeja. Tämän vuoksi meillä täytyy olla vahvoja järjestelmiä ja kumppaneita, jotta voimme toimia nopeasti, tehokkaasti, vaikuttavasti ja innovatiivisella tavalla koulutuksen alalla ottaen huomioon tyttöjen ja poikien erityistarpeet, kuten myöskin vammaiset lapset. Tärkeä ulottuvuus joka inspiroi paljon keskustelua, on kaiken tämän rahoittaminen, vaikeus DDR-toiminnan rahoittamisessa liittyy neuvotteluihin pitkän aikavälin tukijoiden ja nopean aikavälin toimiemme välillä. Me voimme osoittaa sekä julkisia että yksityisiä varoja DDR-toimiin. Euroopan unionilla on velvollisuus toimia erityisesti tällä alalla. Hyvät naiset ja herrat, me olemme hiljattain juhlistaneet vuoden 2019 alkua vuotta, joka on muutoksen aikaa. Kaikki muuttuu jatkuvasti. On aivan selvää, että tämä luo valtavasti mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan vielä valtavan määrän haasteita. Yksi näistä ovat uudet teknologiat, sanoisin niistä muutaman sanasin. Uusi teknologia muuttaa hyvin syvällisesti tapaa, jolla maailma toimii. Humanitaarinen sektori ei ole poikkeus tästä. Aina kun me puhuimme lennokeista, tekoälystä, virtuaalitodellisuuden sovelluksista, suurdatasta tai äh, blockchain-ratkaisuista – meillä on käsillä jotakin, joilla on mahdollisuus parantaa tai huonontaa tuen myöntämistä. Puheenjohtajuus kautemme aikana me haluaisimme keskustella niistä tavoista, joilla me tukijat voimme olla mukana tukemassa innovointia humanitaarisella sektorilla, olipa kyseessä sitten konfliktitilanne tai luonnon katastrofin aiheuttama kriisi. Tarkoituksemme on kaksijakoinen. Ensinnäkin haluaisimme tarkastella sitä, kuinka tätä teknologiaa voidaan käyttää, että voisimme paremmin antaa apua, joita, joita lahjoittajat antavat, ja toiseksi, kuinka me voisimme auttaa tuen saajia ottamaan apua paremmin vastaan. Me haluamme luoda synergiaa humanitaarisen innovoinnin välille yksityisen sektorin kanssa tukemalla Euroopan unionin humanitaarisen innovaation ja yksityisen sektorin yhteispisteyksiä, kuten äh, komission jäsenmaat ovat sopineet humanitaarisen avun alalla. Tästä huolimatta meidän pitäisi olla myöskin tietoisia siitä, että innovaatio ei ole vaaraton. Tässä tulee käyttää varoen. Meidän täytyy tarkastella niitä riskejä, joita piilee uudessa mullistavassa teknologiassa, esimerkiksi niitä riskejä, jotka liittyvät henkilötietojen käyttöön, väärän tiedon levyttämiseen sosiaalisessa mediassa ja niihin seurauksiin, joita siviileille ja humanitaarisen työn tekijöille koituu, kun uutta teknologiaa, kuten kauko laitteita, kuten lennokkeja, käytetään sotatoimissa ja pelastustoimissa. Tämän lisäksi Romania tulee toimimaan humanitaarisen ja elintarvikeavun työryhmässä erityisesti seuraten humanitaaristen kriisien kehitystä. Me emme tule, puhuja korjaa, näin me tulemme läheisesti seuraamaan käynnissä olevia puhkeavia unohdettuja ja muita humanitaarisia kriisejä. Tarkoituksenamme on luoda räätälöity Euroopan unionin ratkaisu niille. Vain yhdessä me voimme käyttää saatavilla olevia resursseja kaikkein tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Puheenjohtaja maa tulee tukemaan koordinaation lisäämistä jäsenmaiden välillä – komission ja ulkosuhdehallinnon välillä ja me tulemme läheisesti toimimaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Me tulemme kutsumaan myöskin kolmansia osapuolia ja kumppaneita, kuten esimerkiksi kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan edustajia, jakamaan omia kantojaan ja näkökulmiaan kentältä. Ottaen huomioon, kuinka suuria kriisit nykyisin ovat ja sen, että ne ovat usein sekamuotoisia syiltään – niin, että sotilaallinen konflikti voi liittyä kuivuuteen ja johtaa elintarvikekriisiin niin, että meillä on kriisi kriisin sisällä. Ja tämä, kuten myöskin äh, kasvava välinpitämättömyys kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä kohtaan, ovat asioita, joita puheenjohtajamaa haluaa keskusteluissa käsitellä. Sitten vielä yksi asia tähän aihepiirin liittyen humanitaariset kriisit ja niiden taustalla olevat konfliktit muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Siksi me tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan johdonmukaisen ratkaisun humanitaarisille kriiseille, kehitykselle ja rauhalle. Me emme saa kestävää kehitystä aikaan ilman, että meillä on Euroopan unionin integroitu lähestymistapa, jossa me yhdistämme voimamme toimijaksemme. Romania maana haluaa ajaa eteenpäin tätä humanitaarisen avun ja kehityksen jatkumoa sillä linjalla, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto vuonna 2017 poliittisessa sopimuksessaan määrittelevät. Me toivomme, että tämän puheenjohtajakauden aikana me tulemme näkemään myöskin kotonoon kumppanussopimuksen neuvotteluiden, neuvotteluilla jatkoja. Romania on jatkuvasti korostanut myöskin AKT-maiden kanssa käytävää keskustelua. Tämän seurauksena puheenjohtajamaana me tulemme ottamaan vastaan AKT Euro EU yhteisen parlamentaarisen kokouksen 37. sellaisen Romaniassa maaliskuun lopulla. Me toivomme, että tämä luo merkityksellistä keskustelua siitä, kuinka voisimme tukea nykyistä ja tulevaa kumppanuuttamme. Hyvät näistä herrat, uskon, että kokouksemme on hyvin tärkeää. Ei ole parempaa tapaa aloittaa puheenjohtajuuskausi kuin käydä dialogia kansan suoraan valittujen edustajien kanssa – puheenjohtajuuskautemme aikana me tulemme pyrkimään siihen, että yhteistyö toimielinten välillä on tehokasta neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Minä olen henkilökohtaisesti valmis tekemään läheistä yhteistyötä DV-valiokunnan kanssa kaikkien teidän kanssanne. Haluaisin vielä kerran kiittää arvoista yleisöä tästä mahdollisuudesta, joka minulle on tarjottu puhua teille ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne ja eloisaa keskustelua. Kiitoksia. Um, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia ministeri tästä katsannosta. On hyvä kuulla, kun totesitte, että ministerit katsovat näitä pitkäaikaisia kriisejä. Olen ollut puheenjohtajana tässä valiokunnassa melkein viisi vuotta ja Ongelmat keskittyvät samoihin maihin. Human, humanitaarista apua ei siinä mielessä pitäisi politisoida, mutta me tarvitsemme poliittisia ratkaisuja näihin kriiseihin, koska ne aiheuttavat niin paljon hätää maailmassamme. Totta kai ilmastonmuutos on hyvin vakava kysymys, mutta monet hätätilanteet ovat ihmisen aikaansaannosta. Ja me tarvitsemme poliittisia ratkaisuja nyt näihin kriiseihin. EU tarjoaa jatkuvasti apua ja me tapasimme myöskin kansalaisjärjestöjä, kaikkein tärkeimpien paikan päällä toimivien kansalaisjärjestöjen edustajia ja pyysivät meiltä enemmän toimintaa, energiaa, voimia näihin humanitaarisiin kriiseihin, jotta löydetään pitkän aikavälin ratkaisuja. Muuten ne eivät katoa mihinkään. Mutta nyt sitten kollegat voivat esittää kysymyksiä ja edustaja Frunsulika saa nyt ensimmäisenä puheenvuoron ja sitten vastaus saadaan sitten heti tämän jälkeen. Thank you so much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa saada tota, ulkoministerimme Meleskanu tänne tervetulleeksi. 90-luvulla jo aloitin urani lähellä häntä nyt kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Hän on kolme kertaa ulkoministerinä, myös puolustusministerinä ja niin edelleen. Eli tervetuloa tänne. On hienoa, että näin korkea-arvoisa diplomaatti on täällä kanssamme. Puheenvuoronne jälkeen haluaisin esittää lyhyen kysymyksen. Miten uskotte, että romanti, Romania puheenjohtajakaudellaan voi pureutua ilmastokysymyksiin, niin otetaan huomioon myös humanitaarisen avun tarve. Kiitos ja onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne. Haluan kiittää myös täällä läsnä olevia kollegoita. Kiitos. Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. On hienoa nähdä teidät täällä ja haluan onnitella teitä parlamentin jäsenen paikastanne. Ja toivottavasti toukokuun lopun jälkeenkin, valjen jälkeen, olette edelleen yksi aktiivisia parlamentin jäseniä. Toivottavasti. Inshallah. Kiitoksia tästä ystävällismielisestä, mutta hankalasta kysymyksestä. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus kaudella meillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia käsitellä ilmastokysymyksiä. Ainut järkevä keino mielestäni olisi toimia niin, että löydetään linkki yhtäältä humanitaarisen avun ja toisaalta kehitysavun välille. Jos todella haluamme edesauttaa ja viedä eteenpäin ilmastonmuutoskysymyksiä. Tarvitaan rahoitusta ja hankkeita, joiden avulla vähemmän kehittyneet maat, jotka joutuvat kohtaamaan ilmastonmuutoksen, pystyvät siirtymään taloudessaan hiilipohjaisesta järjestelmästä aurinko, tuuli, vesi ja muihin uusiutuvan energiamuotoihin. Meistä puheenjohtajavaltion pitäisi välittää selkeä viesti siitä, että politiikkamme Euroopan unionin tasolla on hyvin yksinkertaista. Ketään ei jätetä yksin jälkijunaan. Siksi meidän täytyy saada aikaan hyvin vilkasta vuoropuhelua, selkeitä lupauksia, hankkeita ja muuta. Halusin sanoa, että kun puhu, näin tapahtuu myös, kun puhutaan maahanmuutosta. Me kaikki pohdimme täällä, miten voidaan pysäyttää maahanmuutto, sen tulo Eurooppaan. Romania heti alusta lähtien kiinnitti huomiota siihen, että meidän pitäisi pureutua maahanmuuton juurisyihin. Niitä on kahta, kahdenlaisia sisäiset sodat, johtavat tähän ja toisaalta sitten ilmastonmuutos. Ja siksi ilmastonmuutos on yksi tärkeimpiä kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa turvallisuus noissa maissa ja samoin Euroopassa. Ja siksi me vahvasti tuemme sitä ajatusta, että edistetään kehitysmaissa hankkeita, jotta voidaan välttyä ilmastonmuutoksen riskeiltä Uutiset ovat kurja, en halua pilata päiväänne, mutta kuulimme, oliko se radiossa vai televisiossa, että El Niño ilmiö voimistuu tänä vuonna. Ja tämä on erittäin huono uutinen. Pitää ajatella Tyynen, Valtameren ja muiden alueiden saarivaltioita ja sitä, mitä niille tällaisen ilmiön myötä tapahtuu. Eli kuten sanoin, me edistämme edelleen sitä ajatusta, että meidän pitää tukea noita maita käyttämään vihreää energiaa ja samalla on taisteltava kansainvälisesti ilmastonmuutos, ilmastokysymysten puolesta. Tämä on yksi harvoja kysymyksiä tai yksi niitä kysymyksiä, joita ei voida ratkaista kansallisesti tai alueellisestikaan – vaan ilmaston, ilmaston liittyvät kysymykset koskettavat koko ihmiskuntaa. Yksi meidän painopisteistämme puheenjohtajakaudellamme on se, että meillä olisi merkittävä rooli monenvälisyyden edistämisessä. Ja yksi konkreettisia kysymyksiä on se, että Euroopan unionin toiminta tulisi entistä aktiivisemmaksi YKssa. Vuoden 2030 kestävän kehityksen agendan puitteissa tehdään paljon ja EU pitäisi toimia YKssa paljon aktiivisemmin, jotta voidaan määrittää kansainvälisten ponnistusten suuntaa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt sitten puheenvuoron saa humanitaarisista kysymyksistä vastaava esittelijä Guerrero Salom, ja hän käsittelee kaikkia näitä kysymyksiä täällä valiokunnassa. Gracias. Kiitos, kiitos hyvä ministeri siitä, että tulitte tänne. Meillä, joilla on jo aika paljon kokemuksia kokouksista, joissa sitten käy ensi kertaa puheenjohtajuudesta vastaavia maiden edustajia, niin tiedämme, kuinka sitoutuneesti he lähtevät hoitamaan vastuutehtävien puheenjohtajakauden aikana. Joten haluan toivottaa teille onnea ja menestystä tähän työhön ja voitte odottaa, että parlamentti teitä tukee. huhtikuusta lähtien parlamentti vetäytyy hieman taka-alalle. Frunzulika ja muut lähtevät vaalitaisteluun toisin kuin itse. Koskaan emme myöskään tiedä, mihin Brexit vielä meidät vie. Katsotaan, onko puheenjohtajammekin vielä seuraavalla vaalikaudella täällä. No, ministeri, te viittasitte erityisiin konflikteihin, Jemen, Syyria, Ukraina, luonnon katastrofeihin esimerkiksi Indonesiassa, mutta eniten kiinnostuin esityksessänne ja asiakirjassanne Romanian puheenjohtajakauden prioriteetteista olivat juuri nämä yleisemmät prioriteetit. Niistä kiinnostuin eniten. Siellä puhuttiin esimerkiksi katastrofiriskien vähentämisestä sekä luonnon katastrofien että muiden. Sendain sopimusten täytäntöönpanosta ja eri sitoumuksista, joihin Kankunin foorumin myötä on lähdetty ja toukokuussa seuraa sitten Geneven foorumi. Haluaisin kuulla teiltä, oletteko jo alkaneet keskustella Euroopan unionin prioriteeteista, joista puhutaan sitten tuolla globaalilla foorumilla Genevessä. Oli mielenkiintoista kuulla, kun puhuttiin katastrofiriskin vähentämisestä – Eli se, että painotettiin terveydenhuoltoa, terveydenhuoltoinfrastruktuurin parantamista sellaisissa maissa, joihin voi kohdistua enemmän riskejä geologisista syistä tai niiden sijainnin takia ja ilmastosyistä. Parlamentti usean otteeseen on tuonut esille huolenaiheemme tällaisesta tilanteesta, joissa Etelä-Sudanin, Kongon tai Keski-Afrikan tasavallan kaltaisissa maissa terveydenhuoltoinfrastruktuuri on puutteellista ja pyytäisiin, että Euroopan unionin neuvostossa lähdettäisiin intensiivisemmin tukemaan näitä maita. Tiedätte hyvin, että Euroopan parlamentti on hyvin aktiivisesti edistänyt määrärahojen kasvattamista lasten koulutukselle kriisimaissa. Ja olemmekin onnistuneet moninkertaistamaan nämä määrärahat, mutta tästä huolimatta parlamentti on peräänkuuluttanut sitä, että kuudesta prosentista, jotka tällä hetkellä suunnataan koulutukseen hätätilanteessa, että se korotettaisiin 10 prosenttiin kaikesta humanitaarisesta avusta. Ja pyytäisimme tälle ajatukselle tukea puheenjohtajavaltiolta. Tähän liittyy kiinteästi humanitaarisen avun ja kehitysavun välinen yhteys, neksus. Kriisithän ovat hyvin usein muuttuneet tällaisiksi pitkittyneiksi, pitkään kestäviksi kriiseiksi ja niissä koulutus on avussa hyvin keskeinen muoto. Vielä viittasin kahteen asiaan. Te viittasitte humanitaariseen lainsäädäntöön ja sen periaatteisiin. Ja uskon, että humanitaaristen toimijoiden henki on edell- entistä alttiimpi erilaisille väkivallalle kentällä. Tämä usein on vastaus näihin humanitaarisiin toimiin ja siksi meidän täytyy ponnistella toimissamme entistä voimakkaammin. Eli Eleni Teokarus varmasti viittaa saman asian, josta seuraavaksi haluan puhua. Hän oli esittelijänä solidarisuusjoukkoja käsittelevässä mietinnössä, josta tänään äänestimme. Ja tämä valiokunta sen osin on todennut, että solidarisuusjoukkojen merkittävä osa kohdistuisi humanitaariseen apuun, humanitaarisen kriisien ratkaisuun. Kiitoksia kovasti tiedoista, joita teiltä saimme. Haluan tuoda esille, eh, että valiokuntamme tukee teitä niin kauan kuin vielä toimimme yhtä aikaa. Ja odotamme maassanne järjestettävää AKT-kokousta. Paljon kiitoksia, kiitokset Enrique, että mainitsi sen, että myöskin toimit maaliskuussa AKT-yhteiskokouksessa puheenjohtajana. Ja nyt sitten kun ajatellaan Kongon kriisiä, niin maailman terveysjärjestö on hyvin huolissaan Ebolasta tästä syystä. Me olimme täällä äh, parlamentin alusta lähtien ja silloin oli tuo Ebola-kriisi pahimmillaan. Ja ne maat, joissa oli terveydenhuoltoinfrastruktuuri, äh, onnistuivat äh, rajoittamaan Ebolan leviämisen. Senegal onnistui muun muassa eristämään tällaisia Ebola-tapauksia, mutta muissa maissa, joissa tilanne oli kaoottinen, niin Ebola levisi siellä. Ja nyt olemme nähneet sitten eh, tilanteen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja kun ajatellaan Länsi-Afrikkaa, niin me todellakin käytimme paljon rahaa, pyrimme rakentamaan terveydenhuoltojärjestelmiä näihin maihin, mutta sitten kun kriisi on ohi, rahat vedetään sieltä pois ja maat palaavat takaisin tilanteeseen, joten pitää yhdistää kehitys ja humanitaarinen apu meidän täytyy oppia äh, ja soveltaa näitä kysymyksiä. Ja nyt sitten Enrique esitti paljon kysymyksiä ja annan teidän nyt vastata niihin. Kiitos paljon edustaja Guerrero näistä kysymyksistä. Kyllä, olen sitä mieltä, että se, että investoidaan riskin vähentämiseen, säästää rahaa, joten nyt Mielestäni tämä pitäisi olla nyt suunta eteenpäin. Me odotamme tässä kuudetta riskin vähentämiskokousta Genevessä. Tämä tapahtuu toukokuussa ja haluamme tässä tehdä yhteistyötä myöskin Euroopan unionin edustajien kanssa tuolla Genevan kokouksessa. Ajatuksena on nyt saada aikaiseksi tällainen foorumi EU-maiden ja jäsenvaltioiden siis nimissä. Me todella tuemme näitä toimia tässä kysymyksessä. No mitä nyt sitten tulee koulutukseen? Tämä on todella, todella vakava kysymys. Kun nyt ajatellaan tätä kysymystä, niin joissakin maissa on edistytty. Minä kävin yhdessä suurimmista Syyrian pakolaisleireistä Jordaniassa – ja siellä leirialueella on kouluja, mutta joissakin muissa maissa, muilla leireillä ei tätä koulutusta tarjota ollenkaan. Yksi tärkeistä kysymyksistä liittyy koulutukseen liittyviin päätelmiin kriisi- ja hätätilanteissa marraskuussa. Tämä korostaa Euroopan unionin merkittävää roolia tällä tärkeällä alueella. Ja me nyt sitten seuraamme näitä kysymyksiä. Koulutus on tärkeää, olet oikeassa, se on tärkeä väline, jolla pyritään varmistamaan ihmisten ihmisarvo. Ja koulutus ei, on myöskin hyvä keino välttää ihmisten radikalisoituminen, varsinkin näissä maissa, joissa – harjoitetaan eri uskontoja. Me voi menettää kokonaista sukupolvea. Tulemme auttamaan jäsenvaltioita, jotta ne voivat valmistautua ja koordinoida toimensa oikealla tavalla. Ja Espanjassa pidetään myöskin konferenssi toukokuun lopussa tästä kysymyksestä. Me tulemme myöskin edistämään konferenssin tulosten eteenpäin viemistä. No sitten tämä sukupuoli kysymys, siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, eli sukupuoli, sukupuolen perustava väkivalta me tulemme myöskin neuvoston päätelmiin esittämään seurantaa. No sitten puhutte myöskin Euroopan neuvostosta. No kyllä, me tuemme näitä ajatuksia ja ehdotuksia. Tämä on yksi tärkeimmistä prioriteeteista. No, mitä tulee parlamentin tavoitteeseen liittyen tähän 10 prosenttiin budjetista, joka korva merkittäisiin koulutukseen. Pyrimme tässä käymään läpi kaikki tarpeelliset keskustelut ja kuulemiset, jotta saamme vakaan enemmistön tämän ehdotuksen eteenpäin viemiseksi. Tässä otetaan myöskin muiden maiden kannat huomioon. Ja jatkamme yhteistyötä teidän kanssanne koko parlamentin kanssa, koska te aina olette olleet se eteenpäin vievä voima humanitaarisen avun edistämiseksi Euroopan tasolla. Kiitoksia Anno. Tämä, mitä sanoitte budjetista, niin se on kyllä hyvin tervetullutta. Ja lehdistötiedossa todettiin, että meillä on nyt 1,6 miljardia euroa tuo vuotuinen humanitaarinen budjetti. Siis se on alusta lähtien tällainen. Yleensähän käy niin, että me allokoi riittävästi alusta lähtien ja sitten Kuitenkin siihen tehdään lisäyksiä vuoden mittaan. Tämä aiheuttaa ongelmia, kun esimerkiksi kun kävin Pohjois-Ugandassa ja siellä esimerkiksi on paljon eteläsudanilaisia pakolaisia. Tammikuussa he saavat tietyn määrän rahaa ja sitten heille sanotaan, että ei ole lisää, mutta heidän täytyy hakea näitä Eli tässä siis näitä uusia hakemuksia täytyy täyttää. Paljon paperityötä liittyy tähän. Eli tässä nyt olisi hyvä saada tämä vuositasolla kuntoon. Se antaa suunnittelun varmuutta ja toivon, että neuvostossa ministerit ymmärtävät tämän. Me opimme ymmärtämään, miten tärkeää on se, että alusta lähtien korvamerkitään riittävästi varoja, että ihmiset paikan päällä voivat sitten tehdä suunnitelmia rahan käyttöön ja katsotaan sitten, ja niin toivottavasti tämä nyt ei katoa sitten Voimme kysyä Stilja Niideksa. Kansalaisjärjestöt haluavat kolmen vuoden suunnitteluajanjakson, jotta he, heidän ei tarvitse hakea rahoitusta jatkuvasti. Kuulimme myöskin, niin meillä oli keskustelu luultavasti kyseessä oli Mali, eli keskitimme varoja Maliin, vai oliko se Niger, mutta siellä oli enemmän humanitaarisen avun varoja enemmän käytettävissä kuin kehityspolitiikkaan. Eli meidän pitäisi nyt sitten tuota rahoitusta tarjota siten, että sitä voidaan sitten hyödyntää paikan päällä ja toivottavasti sitten seuraavalla rahoituskaudella näitä rahoja voidaan hallinnoida hiukan paremmin. Mutta nyt annan puheenvuoron Elena Teo Karukselle ECR-ryhmästä. Eleni, hän on tehnyt paljon monesta työtä itsekin ja hän voi kertoa tästä. Mr. Minister, I will... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri, on puhunut Kreikkaa. Thank you. Thank you. Θα ξεκινήσω από εκεί που... Κοίταξε, Haluaisin aloittaa siitä, mihin edustaja Guerrero päätti puheenvuoronsa, nimittäin solidaarisuusjoukot. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kehitysväline – ja meillä on Euroopassa vastuu osoittaa solidaarisuutta niille, jotka ovat haavoittuvaisemmassa asemassa kuin me. Haluaisin onnitella ministeriä tästä näkökulmasta, jonka te esittelitte. Tämä on tietenkin hyvin kunnianhimoinen katsantokanta humanitaarisen avun kannalta. Ja Romania puheenjohtaja maana tulee aivan selvästikin tekemään ponnistuksia tällä alalla. Tiedän, että Romania itse kärsii omista taloudellisista ongelmistaan ja siksi te tiedätte erittäin hyvin, mitä tarkoittaa, kun tämän tyyppisiä kriisejä syttyy. Liittyen siihen apuun, jota meidän pitäisi antaa humanitaarisissa kriiseissä, meidän täytyy luonnollisesti säilyttää – sen osalta yhteys kehitysapuun. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon se tosiasia, että meillä on vakavia kriisejä ja ihmiset kärsivät. Ja meidän täytyy löytää ihmisiä, joilla on oikeankaltaista kokemusta auttamaan tilanteessa esimerkiksi auttamaan lapsia, joilla ei ole lainkaan juomavettä. Tästä syystä Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että Euroopan unionissakin on hyvin köyhiä ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Balkanilla, Kreikassa, monissa Euroopan osissa. Ja tähän liittyvät myöskin maahanmuuttajien virrat, joita Euroopan unioniin saapuu. Eli me elämme vaikeita aikoja. Ja kuten sanoin, monet pop monet kansalaiset joutuvat elämään köyhyysrajan alapuolella. Meillä on Euroopassa alueita, jotka vain selviävät eteenpäin. Ja meillä on valtavia hyvinvointieroja Euroopassa jäsenmaiden välillä – Meillä on Euroopan unionissa henkilöitä, jotka kärsivät, äh, joilla ei ole tarvittavaa infrastruktuuria käytössään. Meillä on äh, myöskin palestiinalaisia pakolaisia ja meillä on Gaasan alue ja Jemenin kriisi. Ja nämä tapahtuvat aivan naapurustoalueellamme. Meidän pitäisi varmistaa se, että Jemenissä ei enää ole vallalla sellainen tilanne, että monet lapset kuolevat. Meillähän on lentokoneita, jotka pudottavat elintarvikkeita maahan. Sama voitaisiin sanoa Kurdistanista ja Syyriasta. Niissä on käynnissä olevia aseellisia konflikteja. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että rakennamme rauhaa näissä tapauksissa näille väestöille. Ja meidän täytyy myöskin ajatella sitä, mikä tilanne on Libyassa. Orjakauppaa käydään siellä ja ihmisiä kärsii, ihmisiä kidutetaan, he pyrkivät pakenemaan tai lähtevät vaaralliselle merimatkalle. Meidän pitäisi luoda integroitua keskustelua humanitaarisista kriiseistä, joita on käynnissä kaikissa näissä paikoissa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi voida humanitaarinen ja kehitysapu yhdistää. Lopultakin haluaisin ilmaista tukeni teille ja teidän maallenne. Kiitoksia. Well, um, you gave us a big, many countries, minister, to cover. I don't know if you have... Niin, en tiedä, mitä vastuualueita teillä tässä on. Onko teillä kenties vastauksia näihin kysymyksiin? Very much. Kiitoksia. Hyvä Rova Teokarus. Suoraan sanottuna käsittelitte tässä nyt jotakin kaikkein hankalampia politiikkamme kannalta hankalampia maita. Viittasitte tähän pakolaisiin, toisaalta maahanmuuttajiin ja sellaisiin maihin, jotka ovat esimerkiksi Jemenissä, Syyriassa sodan takia hyvin hankalassa asemassa. Kertoisin teille, että yksi tärkeimpiä puheenjohtajakautemme aloitteita aloitettiin vuonna 2017, eli virallinen kehitysavun järjestelmä ja virasto, joka edistää erilaisia hankkeita ja myös rahoittaa niitä. Tunnustan sen, että toimet keskittyvät erityisesti Pohjois-Afrikan lähi-itään, Mustalle merelle, Länsi-Balkanille ja muualle. Tämä ei ole ehkä fantastista, mutta Meillä on kuitenkin erityisvirasto, joka yhdistää humanitaarisen avun ja kehitysavun. Viime vuonna meidät hyväksyttiin Pariisissa OECDn erityisyksikköön, joka käsittelee tällaista erityistukea tietyille maille. Eli me emme pelkästään keskustele ja puhu näistä asioista, vaan tartumme todella sanoista tekoihin ja kannustamme toimielimiämme lähtemään mukaan näihin kysymyksiin. Pakolaisista. Kaksi viikkoa sittenkin Maltalta tuli Romaniaan pakolaisia ja me olemme saman tilanteen edessä kuin te. Ne, jotka haluavat olla pakolaisia, eivät halua jäädä Romanian, Kun he katsovat Romania, he pitävät sitä pikemminkin kauttakulkumaana, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisiin maihin tai pohjoismaihin, Saksaan, jossa sosiaaliturva on laajempaa. Me tuemme kuitenkin heitä jatkossakin ja tarjoamme heille, heille heidän halum, tarvitsemiaan näkymiä. Sitten tämä eurooppalainen solidarus, Euroopan solidarisuusjoukot. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia. Tähän voidaan yhdistää erilaisia rahoituslähteitä. Haluan kiittää tässä yhteydessä Itävaltaa, joka otti tämän asian tai panin sen alkuun omalla kaudellaan. Ja tuossa hankkeessa haluamme viedä tämän eteenpäin. Ja toivomme, että tämä asia saadaan kolmikantaneuvotteluihin komission ja parlamentin kanssa ja että se voitaisiin myös hyväksyä meidän kaudellamme. Ja jos teillä on mitä tahansa muuta, niin olen käytettävissäne. Kiitos. Paljon kiitoksia. Me hyväksyimme teokaruksen mietinnön aamulla juuri liittyen tähän solidarisuusjoukkoon. Ja jos tämä onnistuisi täällä parlamentissa tämä asia, niin se olisi hyvä uutinen. Seuraavaksi sitten sosiaalisesta ryhmästä Norbert Noisa ja sitten eh, edustaja Zeller tämän jälkeen, mutta ensin Norbert. Very much, minister. Kiitos paljon ministeri siitä, että tulitte tähän kokoukseemme. Kuten kollega Turu tässä mainitsi, te olette hyvin kokenut diplomaatti. Meille parlamentin jäseninä on hiukan helpompi puhua selväsanaisesti näistä kysymyksistä ja haluaisin nyt tässä puhua siitä, mitä komissio teki ennen kuin Romania sai puheenjohtajuuden. Mielestäni nämä eivät olleet oikeudenmukaisia kommentteja, sillä alussa ja aikaisemmin osoititte, että teillä on kyllä hyvin eurooppalaista henkeä mukana näissä kysymyksissä ja haluaisin nyt tämän ottaa esille. No ensin meillä oli tuo AKT-kokous joulukuussa Kotonuussa – yleensä tässä Itä, Itävallan puheenjohtajavaltion olisi pitänyt olla aktiivinen. Te kuitenkin otitte tämän kantaaksenne. ministeri oli paikalla ja hän todella osoitti sitoutuneisuutensa kaikkiin näihin kysymyksiin AKT-yhteyksissä. Mainitsitte, että puheenjohtajakautenne aikana – pyritte myöskin edistämään kotonun jälkeistä kumppanuutta. On tärkeää tätä nimenomaan korostaa. Olisi hienoa, jos tekisitte myöskin seuraan puheenjohtajavaltion oli Suomen kanssa läheistä yhteistyötä niin, että saisimme hyvän tuloksen aikaiseksi. No, toinen kysymys liittyy siihen, että toimitte isäntänä äh, maaliskuun senarian AKT-kokouksessa omassa maassanne – eikä tämäkään ole mitään standarditoimintaa, sillä aikaisemmin jotkin jäsenvaltiot eivät suostuneet tekemään yhteistyötä AKT-kumppanien kanssa. Ja sitten viimeinen asia, jota haluan tässä painottaa, on se, että olette ilmeisesti ainoa Itä-Euroopan maa, joka suostui ottamaan pakolaisia vastaan Maltalta, kun kriisi oli käynnissä. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että pyrittäisiin tätä eurooppalaista henkeä pitämään yllä. Ja täytyy muistaa, että meidän täytyy varsinkin kehitysyhteistyökysymyksissä, varsinkin Afrikan osalta, tehdä työtä. Mitä puhuitte tai mainitsitte humanitaarisesta avusta ja kehityspolitiikasta tässä yhteydessä, niin voimme varmasti seurata samaa poliittista filosofiaa tässä. Kiitoksia, että olette täällä ja osoitatte sitoumuksenne näihin eurooppalaisiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia paljon Norbert ja sitten ministeri. Nyt tämä toimii paljon. Kiitoksia edustaja Maistan. On suuri ilo saada tällaisia kysymyksiä, sillä tämä on yksi meidän puheenjohtajakautemme prioriteetteja. Aivan alusta lähtien me olemme omaksuneet sellaisen ajatuksen, että yhden prioriteettimme pitäisi olla kotonoon sopimuksen jälkeisen sopimuksen loppuun saattaminen. Äh, me keskustelemme nyt AKT-maiden kanssa, jotka todellakin tarvitsevat Euroopan unionin tukea, jotta voisivat kehittyä myönteisellä tavalla. Tästä ajatuksesta lähtien meidän puheenjohtajuuskaudellamme me otamme vastuun pyrkimyksistä saattaa kotonon sopimuksen jälkeinen sopimus valmiiksi. Meillä käytännössä oli tilanne, jossa AKT-maiden kanssa pääsimme yksimielisyyteen siitä, että kotonon sopimuksen jälkeisen sopimuksen pitäisi myöskin ottaa ottaa huomioon 2030 kehitysagenda YKlta. Tämä pitäisi olla se puitteisto, jossa kotonousumuksen jälkeinen sopimus luodaan. Tämä on meidän pyrkimyksemme ja aivan avoimesti haluaisin todeta, että me jatkamme yhä työtä tämän sopimuksen parissa. Meillä on neuvostolta neuvottelumandaatti, teemme parhaamme. Aikaisempi puheenjohtajamaa ei saanut kuinka paljon tulosta aikaan, mutta me olemme päättäneet, että tämän kotonon sopimuksen jälkeisen sopimuksen saattaisimme päätökseen vielä oman kautemme aikana. Meillä on nyt kylliksi aikaa, joten meidän pitäisi keskittyä siihen, että tällainen sopimus saadaan aikaan. Kiitos. Thank you very much for that. Um, our next speaker... Kiitoksia. Seuraavaksi edustajat Zeller kansanpuolueesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös minulta ministeri siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme teidän puheenjohtajakautenne prioriteeteista kehitys yhteistyön saralla. Haluaisin kiittää teitä hallitustanne siitä, että olette EU-AKT parlamentaarisen yhteiskokouksen kutsuneet ensimmäistä kertaa maahanne ja mainitsitte, että haluatte saada jatkoa kotonun sopimukselle. Olen kuullut, että kaikki jäsenvaltiot eivät edusta samaa kantaa joten pyytäisin teitä käyttämään vaikutusvaltaanne EUn neuvoston puheenjohtajana tässä asiassa. Aika on käymässä vähin. Kotonun sopimus päättyy vuonna 2020 ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jatkosopimus, kun prosessitaloussopimuksessa kun katsotaan juuri ihmisoikeuksia, niin tässä viitataan aina kotonun sopimukseen, koska osittain afrikkalaiskumppanit eivät ole olleet valmiita ottamaan tuollaista mainintaa taloussopimuksiinsa, mutta viittauksen kotonun sopimukseen he ovat hyväksyneet. Ja jos jatkosopimusta ei siis saataisi aikaan, ja sellaista, joka edustaa arvoja, yleisiä ihmisoikeusarvoja, niin silloin äh, työvalu hukkaan. Ja sitten toinen vanha parlamentin vaatimus on se, että kotonusopimukseen liittyvä eurooppalainen kehitysrahasto ja sen budjetti, tai äh, rahasto olisi EUn budjetin alainen, Komissio on nyt avautumassa tähän suuntaan ja olen kuullut, että tässäkin on jäsenvaltioita, jotka haluavat kumota tämän. Miten te suhtaudutte tähän? Ja vielä kotonun sopimuksesta sen verran, että koska mainitsitte Karibian ja Tyynen meren saarivaltioiden kriisitilanteet, nuo valtiot usein pelkäävät sitä, että nykyinen EU-AKT-yhteistyö pirstaloituu ja yksittäiset jäsenvaltiot, enkä jätä tässä nyt omaakaan hallitustani syrjään, haluavat toimia entistä alueellisemmin ja keskittyä vaikkapa Afrikkaan ja jättää sitten tiettyjä alueita yhteistyön ulkopuolelle – Eli tässäkin pyytäisin jälleen, että puheenjohtaja kaudella ne tulevina kuukausina edistätte sitä, että jatkamme tätä yhteistyön muotoa ilman, että ihmisoikeudet unohtuvat, vaan niiden pitää pysyä osana, merkittävänä osana sopimuksia. Ja pitää huolehtia myös siitä, että Euroopan kehitysrahaston budjetti, joka on ollut jonkinlainen varjobudjetti, tulee vihdoin Euroopan parlamentin valvonnan alaisuuteen. Ja pitää huolehtia kuitenkin myös siitä, että näillä varoilla edistetään vain kehitysyhteistyötä, eli ne tavallaan korvamerkitään siihen. Thank you. Goes a little bit beyond. Kiitos. Tämä meni hiukan pidemmälle kuin humanitaarinen apu, mutta ministeri kyllä vastaa näistä kaikista kysymyksistä. Hän tietää kyllä, mistä tässä on kyse. Kiitoksia paljon, edustaja Zeller. Arvostan sitä, että otitte tämän kysymyksen esiin. Kävin eilen keskusteluun, eilen illalla neuvoston edustajien kanssa, nimenomaan juuri näistä kysymyksistä. Ja ymmärtääkseni kyllähän on olemassa todellisia ongelmia. No tämä budjettiin otto palauttaa tämän koko keskustelun myöskin parlamenttiin. Tätä ei rahoiteta näistä eri kuluosioista. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja edistää tätä ajatusta me pyrimme helpottamaan konsensusta Euroopan unionin monivuotisen rahoituskehyksen tasolla. Meidän puheenjohtajakautemme aikana se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että me sen saatamme päätökseen. Se ei liene mahdollista, kun otetaan huomioon, että aktiivinen kautemme on noin kolme ja puoli kuukautta vaalien takia, mutta se mitä me voimme ja haluamme tehdä on ottaa näitä prioriteetteja ja saada aikaiseksi yleisiä ajatuksia Euroopan unionin budjetin tulevaisuudesta. Toinen lähestymistapa on se, että komissio haluaisi, että se hyväksyttäisiin tämän vuoden loppuun mennessä, siis tuolla vuoden jälkipuoliskolla. No, ei voi tietää. Mutta puhuin komission ja neuvoston kanssa ja he ovat kiinnostuneita tukemaan näitä ajatuksia, mitä tulee AKT-maiden rahoittamiseen. Ja me edelleen teemme työtä neuvostossa tästä näkökulmasta. Pyrimme vaikuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla näissä neuvotteluissa AKT-maiden kollegoiden kanssa. Kuten totesin, tämä on yksi prioriteeteistamme tällä kaudella, mutta kyseessä on vain kolme ja puolen kuukauden kausi, mutta voitte olla varmoja siitä, että teemme parhaamme, jotta saamme ratkaisun aikaiseksi tässä kysymyksessä. Tässä on eri maita, joilla on yhteyksiä EUn tärkeisiin maihin ja varoja menee eri kanavien kautta. Mutta nyt tarvitaan selkeä kehys, jotta voidaan rahoittaa tätä sopimusta Kotemaiden kanssa. Kiitos. Ministeri, tiedän, että tapaatte myöskin Afrikan unionin Olen tavannut Afrikan unionin edustajia viimeisten päivien aikana. Me olemme luoneet tuollaisen valvontavaliokunnan, AFETin ja tämän valiokunnan ja yhteisen parlamentaarisen kokouksen kanssa, jotta voimme valvoa kotonun sopimusta neuvottelujen edetessä. Olemme yhteistyössä Yhteistyössä komission jäsen Mitchan kanssa hän on tuo johtava neuvottelija. Ja yksi asia, jota pyysimme viime viikolla, koska tässä hiukan ei ole riittävästi selkeyttä EUn puolella. Meillä on yhtäältä Afrikan strategia, sitten tuo AKT-strategia ja Afrikan strategia tarkoittaa koko Afrikkaa. Siihen liittyy totta kai myöskin Pohjois-Afrikkaa, joka on mukana tuossa naapuruspolitiikassamme. Eli tässä nyt mietitään, että miten nämä kaikki asiat sopivat yhteen ja tämä olisi tärkeä kysymys ratkaista poliittisesti tulevaisuudessa, koska Afrikan unioni haluaa toimia nyt kokonaisena Afrikana, jotkin ovat kuitenkin jakautuneita ja edelleen pohditaan näitä kysymyksiä ja myöskin tuo Karibian ja Tyynemeren alue tuntee, että he ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja kuitenkin tarvitsevat meitä esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksissä. Pariisin ilmastokysymyksissä todellakin he argumentoivat vahvasti, he ovat meidän kumppaneitamme, me emme saa unohtaa tuota Tyynemeren aluetta. Haluavatko muut kollegat nyt vielä esittää kysymyksiä? Jos ei, minulla on yksi asia, joka on aika käytännönläheinen. Haluaisin vain, että pidätte tämän mielessänne. Nyt on tulossa tilintarkastustuomioistuimen raportti liittyen kansalaisjärjestöjen humanitaarisella tasolla. Meillä oli kokous näiden kansalaisjärjestöjen kanssa ennen joulua. Kysymys liittyy tähän niin sanottuun lokalis- lokalisaatioagendaan, eli nämä suuret kansalaisjärjestöt käyttävät näitä paikallisia kansalaisjärjestöjä toimeenpanokysymyksissä. Ja nyt sitten tuomioistuin pohtia, että miten tämä on avointa, miten me voimme varmistaa, että rahoitus menee oikeisiin tarpeisiin. Tämä on ihan täysin oikein. Kansalaisjärjestöt pyysivät, että pidämme mielessämme ne hankalat olosuhteet, joissa he toimivat monissa maissa. Esimerkiksi kun annamme apua Syyrian pakolaisille Syyriassa – eurooppalaiset kansalaisjärjestöt eivät voi mennä sinne, vaan heidän täytyy käyttää paikallisia kansalaisjärjestöjä. Meidän täytyy olla tietoisia niistä ongelmista, joiden parissa he toimivat. Sitten toinen ongelma, Enrikekin oli paikalla, liittyy näihin terrorismin ja rahanpesun vastaisiin toimiin ja humanitaariseen apuun paikan päällä koska nyt sitten ei haluta siirtää varoja Euroopasta näihin maihin, esimerkiksi Etelä-Sudanin, Syyrian ja muualle. Tämä tarkoittaa sitä, että humanitaarisen avun toimijoiden täytyy viedä käteisvaroja sinne, joskus kymmeniä tuhansia dollareita ja näin. Kun tämä nyt sitten saadaan selville, niin heistä tulee sitten hyökkäyksen kohteita, joten hyvät aikeet joissakin lainsäädännössä, esimerkiksi rahanpesussa, vaikuttavat toisiin osa-alueisiin ja jotkin ministerit ovat tietoisia siitä, mutta en tiedä, onko neuvostossa tätä käsitelty. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että pankkijärjestelmämme käsittää sen, että humanitaarisia, humanitaarisen avun työntekijöitä on hyvin hankalissa tilanteissa ja meidän pitäisi helpottaa heidän tilannettaan käytännön tasollakin. Kiitoksia. Tämä on päivänpotova kysymys. Se koskettelee kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät Syyriassa ja esimerkiksi Jemenissä. Tilanne on hyvin hankala. Pankkisiirrot, rahansiirrot eivät toimi. Ja kaikki pyrkivät kuitenkin kattamaan tarpeensa. Tiedämme että Kohata ja Kodef, kaksi tärkeää järjestöä, tapasivat neuvostotasolla viime viikolla. Ja me valmistelimme päätelmiä yhdessä neuvoston kanssa siitä, millä tavalla kansalaisjärjestöjen tulisi rahoittaa tukeaan. to me that our jäsenvaltio, hän toimivat näissä maissa ja heidän täytyy saada rahoitusta toimiinsa. Jotenkin meidän täytyy löytää hyvä mekanismi, joka helpottaa työntekoa eikä aiheuta riskejä näille henkilöille, jotka lähtevät sinne. Minä olin hiukan yllättynyt siitä, kun kuulin, että tätä ei ollut ratkaistu ja on hienoa, että nyt sitten komission neuvosto pyrkivät jotakin käytännön ratkaisua löytämään. Voimme kysyä myöskin eh, komission sen Niidisiltä, kun hän iltapäivällä tulee tänne. Jos ei muita kysymyksiä ole, ministeri, niin päästämme teidät nyt ajoissa 10 minuuttia aikaisemmin täältä pois. Kello 13.30 on sitten lounasta tarjolla koordinaattoreiden kanssa. Kiitoksia, että tulitte ja oikein paljon onnea ja menestystä.